käsittelyssä seitsemän asiakirjaa yhdessä neuvoston kanssa ja nämä asiakirjat julkaistaan nekin tämän istunnon pöytäkirjan liitteenä. Ennen kuin äh, kollegat äh, käsittelemme esityslistaamme, Kletsos on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Puhemies, kollegat, Haluaisin ilmoittaa teille, että 25. tammikuuta Kreikan kansalaiset valitsivat uuden hallituksen maalleen ja nyt luotottajat, luotonantajat pitävät edelleen Kreikkaa kuristusottaa aloitteessaan, mutta vetoan nyt teihin kaikkiin, jotta auttaisitte meitä lopettamaan tämän Kreikan kansan kuristamisen. Kreikan kansan pitäisi saada vapaasti päättää omasta kohtalostaan. Tätä haluaisin teiltä pyytää. Kiitämme herra Kretsosia. Seuraavaksi meidän tulee käsitellä tämän istunnon esityslista aloittaa. Onko teilläkin työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Kiitos. Kaksi viikkoa sitten tehtiin julistus, jonka mukaan romanialaisia kohtaan on esitetty hyvin muukalaisvihamielisiä lausuntoja ja esittäjänä oli edustaja Bonanno ja hän totesi, että romanialaiset tekisivät vaikka joukkomurhan vastineeksi muutamasta eurosta. Ja minusta on käsittämätöntä, että parlamentin jäsen esittää tällaisia kantoja. Me emme voi hyväksyä tätä ja olla rankaisematta tätä. Ja jos näin teemme, se asettaa koko tämän talon hyvin kyseenalaiseen valoon ja luo ennakkotapauksen, joten tästä syystä pyytäisin, että otamme tähän asiaan voimakkaasti kantaa ja pyytäisin, että rangaistaisiin Buonannoa, joka on esittänyt näitä hyvin mukalaisvihamielisiä ja rasistisia kommentteja. Meidän tulisi keskustella tästä asiasta. Ja, bitte sehr. Ja seuraava kollega, olkaa hyvä. Kumpikaan näistä työjärjestyspuheenvuoroista ei ollut työjärjestyspuheenvuoro, vaan ne olivat asiasisällöllisiä puheita, joten pidät pitäydyttäisiinkö kaikki nyt työjärjestyspuheenvuoroissa silloin, kun niistä on kyse, niin että kaikki saisimme puhua. Ja, Ihre Äußerung hatte auch... Ei teidänkään puheenvuoron liittynyt työjärjestykseen millään tavalla. Eh, kollega Tapadel, olkaa hyvä. Äußerungen von Abgeordneten, die Niin, eh, totesin teille, että sellaiset eh, edustajien huomiot, joita tehdään tämän täysistuntosalin ulkopuolella, ja tässäkin tapauksessa kyseessä oli haastattelu Italiassa, niin näissä tapauksissa, mikä mielestäni on kovin valitettavaa, en voi puuttua tällaisiin puheenvuoroihin. Eh, jos eh, edustaja Buonanno tässä talossa esittää tällaisia huomioita, eh, minä voin puuttua asioihin, mutta muussa tapauksessa en. Ja itse asiassa juuri huomenna tulen raportoimaan Buonannon tekosista tässä parlamentissa, mutta muuten rasistiset, muukalaisvihamieliset tai muut rikkomukset, joihin edustajat syyllistyvät eivät kuulu minun toimivaltaani tämän talon ulkopuolella. Minulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta puuttua tällaisiin huomioihin, vaan tulee toivoa, että äh,